mietintö tai suositus, joka koskee luoteisatlantilla harjoitettavaa kalastusta ja siihen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevaa yleissopimusta ja sitten Estevesin mietintö Koillis-Atlantilla harjoitettavaa kalastusta koskevasta vastaavasta sopimuksesta. Pidän hyvin tiukasti kiinni aikarajoista ja toivon, että ymmärrätte tämän. Nyt Ensin esittelee Valese saa neljäksi minuutti, minuutiksi puheenvuoron. Panie przewodniczący, szanowna pani komisarz, drogie koleżanki. Puhemies, kiitoksia. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, puhemies. Yleissopimus, jota olen teille esittelemässä, allekirjoitettiin vuonna 1978 Ottavassa ja se tuli voimaan tammikuun ensimmäinen päivä vuonna 1979 se aloitti tavallaan NAFO-järjestön tarkoituksena tukea ja suojella ja optimoida sitä, miten kalavaroja käytetään ja haluttiin myös edistää kansainvälistä yhteistyötä. Osapuolet sopimuksessa tekivät muutoksia sopimukseen 2007-2008 vuosina. Tämä asiakirja tarkoittaa huomattavia muutoksia yleissopimuksen. Ajatuksena oli se, että harmonisoitiin yleissopimusta muiden olemassa olevien alueellisen tason yleissopimusten samoin kuin muiden kansainvälisten välineiden kanssa. Järjestön rakennetta uudistettiin. Nyt on selkeä vastuunjako allekirjoittajamaiden samoin lippuvaltioiden ja satamavaltioiden välillä. Päätöksentekoprosessi sujuu nyt hyvin ja budjettia on myös sujuvoitettu ja on myös tällainen kiistanratkaisu elin perustettu. Mitä tulee yleissopimukseen, kun nämä muutokset hyväksyttiin, niin se palvelee EUn etuja. Siksi ehdotankin, että annamme tuen, tukemme näille uudistuksille ja muutoksille. Haluan tehdä aivan selväksi sen, että tässä on kyllä joitakin ongelmia, mitä tulee hyväksyntäprosessiin. Osa, allekirjoittajaosapuolet vuonna 2007 hyväksyivät tämän version englannin kielellä. Asiakirjat olivat siis englanninkielisiä. Sitten 2008 saatiin ranskankielinen toisinto, kun taas tämä COM-asiakirja, komission ehdotus, joka koskee eh, yleissopimuksen saattamista osaksi unionin lainsäädäntöä, 2010 maaliskuulta. Tämä tarkoittaa sitä, että kun tähän meni yli kaksi vuotta, että kom-asiakirja saatiin aikaan, ne ei ole oikein hyväksyttävää, että näin pitkään tällaiseen menee. Nopeus päätöksenteossa on avainvaatimus, jos halutaan, että asiat e- etenevät sujuvasti EU:ssa. Kolmen toimielimen täytyy löytää kohtuullinen ratkaisu, että vältetään tällainen proseduraalinen viivästyminen ja näin täytetään Lissabonin päätavoitteita, nimittäin halutaan, että yksinkertaista nopeutetaan päätöksentekoprosessia. Tässä tapauksessa meillä on todisteita siitä, että asiat eivät todellakaan suju jouhevasti ja meidän täytyy ryhtyä korjaaviin toimiin. Ja toiseksi haluan muistuttaa teitä siitä, että joulukuussa 2009 Lissabonin sopimus tuli voimaan. Kalatalousvaliokunta valiokunnan pitäisi tulla edustettuna. Samoin Euroopan parlamentin pitäisi olla asianmukaisella tavalla edustettuna, kun neuvotellaan tällaisista yleissopimuksista Vuonna 2007 ja 2008 parlamentti ei ollut edustettuna tällä tavalla ilmeistä syistä, mutta me olemme valmiit antamaan hyväksyntämme toimivaltuuksemme valo, valossa. Haluaisimme kuitenkin muistuttaa komissiota ja neuvostoa uusista menettelytavoista ja siitä, että täytyy myös noudattaa Euroopan parlamentin uusia toimivaltuuksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Fragasteves. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää neuvostoa ja Euroopan komissiota siitä, että ensimmäisessä käsittelyssä on päästy tähän hyvään sopimukseen. Haluaisin erityisesti kiittää kolman edimen oikeudellista yksikköä yhteistyöstä ja avusta erilaisten ongelmien ratkaisemisesta, jotka johtuvat uudesta miettelystä Lissabonin sopimuksen myötä. Uskon, että olemme saavuttaneet hyvän kompromissin erityisesti siksi, koska tämä merkitsee suurta askelta eteenpäin verrattuna nykytilanteeseen, vaikka niin kuin aina kompromissien kohdalla meidän on kaikkien pitänyt tehdä myönnytyksiä ja on pitänyt on tarvittu joustavuutta tässä työssä, joka on ollut erityisen monimutkainen, koska komission ehdotus tuli meille ennen Lissabonin sopimuksen voimaan astumista. Tämä edellytti meitä sopeutumaan uuteen tilanteeseen erityisesti artikleen 290-291 osalta, jotka koskevat delegoitia säännöksiä ja täytäntöönpanosäännöksiä, kun kyseessä on ovat eh, suositukset, jotka tulevat alueelliselta kalastuskomissiolta NEAFKilta tässä tapauksessa, mutta joita tulee seuraamaan muutkin. Parlamentin tavoitteena oli tässä lähinnä saada aikaan mekanismi, jonka avulla eh, säännösten saattaminen osaksi eh, Euroopan unionin lainsäädäntöä tulisivat mahdollisimman nopeiksi, niin että voisimme vastata asianmukaisesti kansainvälisiin velvoitteisiimme. Näin ollen artiklan 48 uusi sanamuoto sen jälkeen, kun päästiin kompromissiin neuvoston kanssa, ja joka ko- koskee tämän asetuksen tulevia muutoksia, mahdollistaa sen, että komissio voi täyttää velvoitteensa, jotka johtuvat NEAFKista, ja myös ottaa huomioon uudet suositukset ja käsitellä ne to- toimivallan siirron perusteella. On totta, että kaikki nämä artiklat olisi voitu tarkistaa, sen hyväksytään, että voidaan hyödyntää säädösvallan siirtää samoin rekisteröintiin purkaminen ja rikkomisten seuranta ja muut asiat, jotka liittyvät valvontaan ja tarkastuksiin, tulevat yhteispäätösmenettelyyn. Hyvä komission jäsen, parlamentti sitoutuu tämän menettelyn muuttamiseen, mikäli osoitetaan, että jos näiden näkökohtien ottaminen yhteispäätösmenettelyyn saattaa vaaraan Euroopan unionin velvoitteiden täyttämisen ja erityisesti komission velvoitteiden täyttämisen alueellisen kalastuskomission sopimusosapuolena. Tästä syystä olemme sitä mieltä, että kuten sanoin, tämä kompromissi merkitsee suurta edistysaskelta, ei ainoastaan koskien tätä konkreettista ehdotusta, vaan myös ajatellen parlamentin, neuvoston ja komission tulevaa yhteistyötä kalastuspolitiikan alalla. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten komission nimissä puhuu Dan Danamaki. To give its consent for the approval of amendments to the Convention of the North... Kiitos puheenjohtaja. NAFO-sopimuksen muuttamista koskevassa asiassa. Kiitän edustaja Valesa hänen työstään asian hyväksi. Komissio Muutoksen tarkoituksena on tuoda sopimus enemmän samaan linjaan muiden vastaavien kansainvälisten sopimusten kanssa. Se virtaviivastaa NAFON rakennetta ja sisältää selkeän määritelmän sopimusosapuolten velvollisuuksille sekä satama- ja lippuvaltioille ja selkeyttää päätöksentekoprosessia. Se myöskin tuo uusia mahdollisuuksia budjettimenettelyyn ja osapuolten välisten riitojen sovitteluun. Muuttaminen auttaa EUta kantamaan kortensa kestävän kalastuksen edistämisen kekoon. EUn edun mukaista on osallistua tämän sopimuksen uudistamiseen ja siksi suosittelen, että myös parlamentti hyväksyy asian. Toivon, että parlamentti tukee myöskin Koillis-Atlantilla harjoitettavan kalastukseen liittyvää yleissopimusta ja sen uudistamista ja kiitän edustaja Estevesiä hänen mietinnöstään. NEAFkin valvonta menettelyn toteuttaminen on tarpeen, jotta voidaan harjoittaa kestävää kalastusta ja torjua säätelemäntöä ja laitonta kalastusta. Komissio ei kuitenkaan ole täysin tyytyväinen parlamentin ja neuvoston tekemään pakettisopimukseen kolmikantaneuvottelussa komission kanssa. Olen pettynyt joihinkin tuloksiin, jotka liittyvät etenkin artiklaan 48, joka koskee sopimuksen muutosmenettelyjä. Komissio on muuttanut muutokseen liittyviä toimivaltuuksia tai halunnut muuttaa niitä ja haluan nyt selittää miksi, koska nämä samat ongelmat tulevat eteen myös myöhemmin. Kuten tiedämme, EU on pantava täysivalta, täysimääräisesti täytäntöön tämä sopimus, koska se on meidän velvoituksemme, velvoitustamme mukaista NEAFKin sopimuksen perusteella. On 80 päivän määräaika jonka kuluessa muutokset on pantava täytäntöön. Olen hyvin huolissani siitä, että komission vallan rajoittaminen voi aiheuttaa aikatauluvaikeuksia muutosten täytäntöönpanossa ja ottamisessa osaksi EUn lainsäädäntöä. En kuitenkaan pysty muuttamaan tätä asiaa yksin, mutta toivon, että ymmärrätte tämän ongelman. Sisyfos-metodin mukaisesti meidän on käsiteltävä NAFKin e muutokset ja viimevuotiset muutokset tulevat voimaan vasta silloin, kun pakettimuutokset on hyväksytty. Kuitenkin jo ensi kuussa NEAF luultavasti tekee uusia muutoksia, jotka vaikuttavat EUn toimintaan myös, joten tarvitsemme lisää aikaa näiden käsittelyyn. Siitä syystä komissio toivoo, että tätä säädöstä ei pidetä minkäänlaisena ennakkotapauksena, kun ajatellaan sopimuksen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen artiklojen 190 ja 291 toteuttamista. Komissio varaa edelleen oikeuden tehdä muutoksia säädökseen ja lisätä niiden tointen määrää, jotka pitäisi hyväksyä delegoiduilla tai toimeenpanosäädöksillä. tavanomainen lainsäädäntöprosessi saattaa viivästyä ja se taas vaikeuttaa meidän mahdollisuuksiamme noudattaa kansainvälisiä sitoumuksiamme. Haluan joka tapauksessa tässä välissä kiittää vielä edustaja Esteves ja Valesa heidän asiakirjoistaan sekä kalastusvaliokuntaa. Πολιτικών ομάδων τώρα. Πρώτος ο κύριος Καντέκ Kiitoksia ja nyt sitten ryhmien puhujat. Ensimmäisenä edustaja Kadek, kaksi minuuttia. No, madame la commissaire. Puhemies, hyvä komission ja sen damankin hyvät kollegat. Haluaisin nyt puhua erityisesti Rova Varagan mietinnöstä. Kyseessä on aivan keskeisen tärkeä asia, jotta voimme vahvistaa Koillis-Atlantin valvontaa ja se on tärkeää myös parlamentin lainsäätäjän roolin osalta kalastusasioissa. Euroopan parlamentin kalastusasioiden vali valiokunta pyrkii torjumaan laitonta ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta, joka tekee hallaa teollisuutemme, teollisuudellemme ja aiheuttaa vääristynyttä kilpailua. Laittomat kalastajat käyttävät alipalkattua työpaikkaa, työvoimaa eikä, eivätkä noudata tuolla työehtoja, niin millä on kansainvälisiä säännöksiä, joten noudatetaan ja, ja mm, Euroopan kalastajat eivät voi kilpailla heidän kanssa. Me haluamme kuitenkin nostaa työoloja ylöspäin. Eurooppalaiset kalastajatkin noudattavat tiukkoja sääntöjä, joiden, mahdo, joiden kautta voidaan suojella kalavaroja ja harjoittaa kestävää kalastusta rangaistusta. Ei voi olla niin, että rangaistaan niitä, jotka noudattavat sääntöjä. Pyydän, että sääntöjä valvotaan kunnolla ja laito, laittomasta kalastuksesta rangaistaan. Onnittelen esittelijää. Hän suosittelee NEAFkin sääntöjen osana mukaan ottamista EU-lainsäädäntöön mahdollisimman pian Siinä puhutaan myös muista kuin sopimusosapuolista ja mainitaan äh, seut äh, sopimuksen äh, artikli, joka koskee säädösvallan siirtoa. On tärkeää valvoa komission täytäntöpano valtuuksia ja pitää kiinni instituutioista tasapainosta. Parlamentin on oltava täysin val- vapaa säädösvallan siirron osalta. Kiitos kaksi minuuttia. Frau Kommissarin Damanaki, liebe Kollegen und... Puhemies, komission jäsen, hyvät esittelijät. Olen iloinen, että voimme hyväksyä tällaisen asiakirjan, joka parantaa mahdollisuuksiamme yhdenmukaistaa kalastussäännöksiä. Tällaiset sopimukset ovat tärkeä väline kalastuksen valvonnalle koko maailmassa – Valitettavasti tällaisille kärsimättömille ihmisille kuin minä tällaiset prosessit etenevät liian hitaasti. Meidän on tehtävä kaikkemme laillisten kalastusjärjestöjen tukemiseksi. Ja etenkin Koillis-Atlantin NEAF-sopimuksen yhteydessä esitetyt uudet toimet laittoman kalastuksen suitsimiseksi ovat hyvin tervetulleita. Kuitenkin meidän täytyi neuvotella tiiviisti komission ja neuvoston kanssa kysymyksistä, jotka voivat vaikuttaa hyvin teknisiltä, mutta ovat kuitenkin tulevan työmme kannalta hyvin tärkeitä. Uskon, että olemme saaneet delegointikysymykseen ja valtuuksien siirtämiskysymykseen hyvän ratkaisun, mutta miten sitten tulevat NEAF-päätökset toteutetaan eu lainsäädännössä? Ei ole mikään salaisuus, että komissio ei ole kovin tyytyväinen tähän tulokseen. Ymmärrän kyllä hyvin sen, että ei saa kestää vuosia, että EU saa toteutettua tällaisia päätöksiä. Neuvoston ja parlamentin on yhdessä pystyttävä osoittamaan, että silloin kun on tarpeen, yhteispäätösmenettely voidaan käydä läpi myös nopeasti. Lopuksi huomautus ajankohtaista aiheesta, nimittäin Islanti ja makrilikalastus. Neafkissa valvomme koillisatlantin vesiä, mutta kuitenkin tällaisille vaeltaville kalakannoille, kuten makrillille, tarvitaan myös valtiollisia toimenpiteitä. Ja mehän tiedämme, että tässä on vielä toivomisen varaa. Se on hyvin valitettavaa, että vaikka yhteistyö periaatteessa toimii hyvin eri osapuolten välillä, niin tällaisissa kysymyksissä on paljon vaikeuksia ja riitaisuuksia. Olisi syytä edistää rannikkoalueilla vaeltavien kalakantojen kalastuksen säätelyä. Kiitoksia. Kiitos sitten puolitoista minuuttia. Raimäis. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Tuleva monikansallinen yhteistyö kalastuksen alueella Luoteis-Atlantilla on asia, jota hoitaa ja kontrolloi tärkeä järjestö nimeltään NAFO. Sen tehtävänä on varmistaa luoteis-Atlantin kalavarojen kestävä hyödyntäminen. Nyt tätä yleissopimusta on muutettu ja tuotu se samaan linjaan muiden vastaavien sopimusten kanssa. Ja on otettu käyttöön moderneja työkaluja kalakantojen valvomiseksi ja säätelemiseksi. Mielestäni on tärkeää, että organisaatiota virtaviivaistetaan ja sopimusosapuolten velvollisuudet määritellään selkeästi. On hyvä myös, että konflikteja voidaan ratkaista sovitteluelimessä. EUn kannalta tämä sopimus on hyvin kiinnostava ja parlamentin täytyisi uusien Lissabonin sopimuksen toimivaltuuksiensa puitteissa antaa tälle sopimuksen muuttamiselle hyväksyntänsä varjoesittelijänä kiitän edustaja Valesaa hyvästä yhteistyöstä. Kirja Lövin ja Trialepta. Kiitos ja sitten Lövin kolme minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, parlamentin jäsenet. Haluan kiittää Rova Fragaa ja herra Valesaa esittelijöitämme Koillis-Atlantin kalastuskomission on erittäin tärkeä sekä EUlle että kalakannoille Atlantille. Mitä tulee NEAFkin toimintaa, tämä on tätä on arvottu myönteisesti ja näinhän ei yleensä välttämättä ole alueellisissa kalajärjestöissä. Vaikkakin NEAFK toimii paremmin kuin muut, niin pääkalavan kalakantojen status on kuitenkin kriittisessä tilassa kun ajatellaan sosiaalisia ja taloudellisia kysymyksiä, tätä ei voida arvioida tätä performanssia ja tämä johtaa huomattavaan epävarmuuteen, jos yleissopimuksen tarkoituksena on ihanteellinen hyödyntäminen, eikä pystytä arvioimaan toteutuuko tämä vai ei. Kun sitten puhutaan valvonnasta ja täytäntöönpanosta, mustista listoista, mitä tulee lippu valtioihin ja satamavaltioihin, nämä ovat huomattavia saavutuksia. Tässä saatiin aikaan myös kiistan ratkaisuelin, mutta jos EU siirtää tämän lainsäädäntöön, tähän on kyllä mennyt aivan liian kauan. Nämä toimenpiteet hyväksyttiin NEAFKissa jo 2006 ja nyt sitten ne ovat tulleet vasta voimaan. EUn täytyy olla paremmin valmistautunut vastaamaan uusiin kehitykseen ja täyttää kansainväliset vastuunsa sitoumuksensa, kun taistellaan laitonta kalastusta vastaan. Se on yhä tärkeämpää. Joissakin kalakannoissa 30 prosenttia saalista on laitonta globaalisti ajatellen 11-26 miljoonaan tonnin kalaa tarkoittaa 23 miljardia dollaria ja kuitenkin nämä lasketaan laittomasti vuodessa. Tämä tarkoittaa yhtä viidesosaa laittomista takeista. Tämä heikentää kalastuksen kestävyyttä ei vain merellä, vaan aiheuttaa myös kehitysmaiden tilannetta ja sillä on huomattavia taloudellisia sosiaalisia seurauksia. Se, että valvonnan vahvistaminen ja muut säädökset saadaan voimaan, nämä tärkeitä välineitä EUlle. Ö, pitää vähentää laitonta ilmoittamatta säätelemätöntä kalastoa, mutta kuitenkin pyritään vaihtamaan näitä kalastusalueita ja myös lippuvaltiota Tämä on hiukan tällaista juoksukilpailua näiden tahojen välillä. Täytäntöönpanomekanismit mekanismit voivat johtaa siihen, että lisäkalastajat siirtävät, siirtävät muualle. Nyt he vaihtavat jo jatkuvasti lippuvaltiota. EUn täytyy tarttua tähän ongelmaan. EUn pitää mennä pidemmälle, olla yhteistyössä kans, e, alueellisten järjestöjen kanssa. Tämä on ratkaisevan tärkeä, mutta pitäisi ryhtyä myös aloitteeseen, että saadaan globaali rekisteri kalastusaluksista mukaan lukien. Öö, meidän pitää tietää, kuka minkäkin aluksen omistaa, ja EUn pitää vastuullisemmin tarttua tähän laittomaan ilmoittamattomaan kalastukseen globaalisti ajatellen. Kiitos. Sitten Robaczyk, kaksi minuuttia. Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym pogratulować posłom sprawozdawcom. Hyvä puhemies, komission jäsen, kollegat, haluan aluksi onnitella esittelijä, näistä, esittelijöitä näistä hyvin tärkeistä mietinnöistä, jotka koskevat kalastuksen valvontaa. Myös EUn alueella on alueita, joita ei valvota. Ne sivuutetaan valvontaponnistuksissa täysin, mutta meidän pitäisi kattaa kaikki EUn kalastusvedet tarkastuksissa. On kuitenkin tehtävä selväksi, että ei ole yhtä ainoaa autuaksi tekevää tietä kiintiöiden määrittämisessä ja kalastuksen raportoinnissa. Ja jäsenvaltiot ovat todenneet, että komissiolla ei ole tietoa asiasta ja komission esittämät mielipiteet voivat olla keskenään ristiriitaisia. Meidän on muistutettava mielimme läntisen Itämeren sillipopulaation tilanne. Vuodesta 2004 lähtien olemme peränneet tietoja siitä, miksi populaatio on niin paljon pienentynyt, mutta emme ole saaneet mitään vastausta. Kalaöljy ja kalajauho kysymyksissä meidän olisi katsottava viikossa toimivan kalastuksen valvontaviraston suuntaan, sillä esimerkiksi itä, itäisen Itämeren osalta rajoitukset ovat olleet hyvin valikoivia Tärkein kysymys tässä kuitenkin on Nord Stream putki ja kalastajien on pystyttävä turvaamaan omat toimentulonsa tässä tilanteessa ja kaikki nämä asiat on otettava huomioon kalastuspolitiikassa. Sitten Dodds kaksi minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies arvoisa Komissaadan Nakiteellä on tämän kiireinen ilta, koska me jo olemme kokoustaneet kaatalousvaliokunnassa. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijöitämme näistä mietinnöistä ja toista kommentit, jotka monet ovat ottaneet tänään esille koskien heidän huoltaan siitä, että on näin hitaasti edetty näissä kysymyksissä. Kuitenkin haluaisin oikeastaan tarttua nyt tilanteeseen, tilanne, ja tarttua asian yleisemmältä kannalta ja korostaa, kuinka tärkeää yhteistyö kaikkien osapuolten välillä on, jotka kuuluvat sopimuksiin. Tätä korostettiin myös komission jäsenen puheenvuorossa, kun hän huomautti, että sopimukset vaativat vastuullista toimintaa kaikilta osapuolilta. Kuvitellaan, että on juuri tehty valtavat monimiljardiset investoinnit uuteen tehtaaseen, joka vuosittain saa aikaan laadukkaita tuotteita kestävästä kannasta täyttäen kaikkein korkeimmat kansainväliset standardit. Sitten naapurinne päättää repiä tämän kansainvälisen sopimuksen ja yksipuolisesti julistaa, että laajentavat omaa osuuttaan luonnonvaroista, joista teidän bisneksenne on riippuvainen. Näin juuri on tapahtunut Makrellin kanssa ja aivan erityisesti yhden kannan kohdalla pohjois se viittaa tähän rantavaltiosopimukseen Färsaariin ja Norjan ja EU-sopimuksen. Komissaari, me jo kuulimme teitä ja me ymmärrämme tämän vahvan kannan, joka teillä on tässä kysymyksessä ollut. Me haluamme tunnustaa, että olette todellakin ponnistelleet näiden kaastojen puolesta, mutta haluan vedota sekä parlamentin että komission, että olette tässä vahvoina, ovat vahvoja teidän rinnallanne, kun te alatte neuvotella ratkaisusta. Tästä on tulossa, näistä on tulossa erittäin hankalat neuvottelut tilanteen takia. Kiitoksia. Nyt sitten omissa nimissään puhujat, puhuvat puhujat ensimmäisenä Kelly. From Ireland here this evening. Mrs. Puhemies Dodds ja Patakopos puhuvat kohta ja myös minä tässä otin puheenvuoron ja me kaikki edustamme Irlannin kalastusyhteisöä. Kalastus on ollut meidän maallemme hyvin tärkeää hyvin monien vuosien ajan ja suuret yhteistyö saavat elantonsa kalastuksesta. En ole koskaan tavannut yhtä ylikuormitettua ryhmää kuin kalastajat. Heillä on kalastuskiintiöt, kaikenlaiset rajoitukset ja myyntirajoitukset sekä sanktiot vaivoinaan kalan tuontia ja laatua ja alkuperää koskee myös paljon omituisia säännöksiä. Olen iloinen siitä, että komission jäsen on tänään paikalla ja olen erityisen iloinen siitä, että Koillis-Atlantin sopimuksessa ehdotetaan, että pakastekala kiellettäisiin EUn satamista. Tämä olisi hyvin tärkeä askel ja toivon, että sitä täytäntöön pannaan samalla kiihkolla kuin, kuin, mitä, kuin millä paneudutaan omiin sopimuksiimme. Toivottavasti Euroopan parlamentti jatkossakin tutkii yhtä tarkoin muutoksia vastaaviin sopimuksiin, mutta yhtä tärkeää on myöskin se, että komissio ja parlamentti voivat tiivistää yhteistyötään, jotta saadaan irti mahdollisimman suuri hyöty rannikkoyhteisöjemme kannalta, jotka ovat pitkälti kalastuksesta riippuvaisia. Meidän on kaikin keinoin pyrittävä kehittämään vesiviljelyä, sillä EU-hun tuodaan aivan liikaa kalaa vaikka voisimme samanaikaisesti tuottaa sitä itse, kasvattaa sitä itse, ja tällaisen taloudellisen kriisin aikana olisi sitä suurempi syy kehittää vesiviljelyä. Kiitoksia. Tätä. Kiitoksia ja sitten Anders Parea kolme minuuttia. Kiitoksia puhemies, kiitoksia äh, Rova Damannakille läsnäolosta ja onnittelut kahdelle esittelijälle, herra Valessalle ja Rova Fragalle. Äh, Rova Fragan mietintö on seurausta tästä NEAFK-järjestön valvonta- ja täytäntöönpanon toimenpiteiden sopeuttamisesta. Vuonna 2002 annettiin sääntely, joka koskee alueella kalastavien alusten toimintaa. Nyt on kyseessä näiden toimenpiteiden saattaminen EU-lainsäädäntöön pyritään edistämään muiden kuin sopimispuolien alusten sääntöjen noudattamista ja pakastettuun kalan purkukieltoa, jos sen laillisuutta ei voida osoittaa. Kyseessä on myös erilaisia kalastustoimia ja laittoman kalastuksen torjuntatoimia. Haluaisin korostaa seikkoja, joita muutkin puhujat ovat täällä jo ottaneet esille sekä Rova Fragan miettiä mietinnössä, joka hyväksyttiin vuonna 2006 joka yleissopimus hyväksyttiin vuonna 1988, ja Valeshan käsittelemä sopimus taas vuonna 1978. Vuonna 78. Haluaisin todeta, että olen, en ole yhtä mieltä komission käyttämästä menettelystä, kun näiden kalastusjärjestöjen säädökset on otettu osaksi EUn sään lainsäädäntöä kiintiöiden ja suur, suurimpien salattujen kalastusmäärien seikkoja on sopeutettava, mutta on myös torjuttava laittomuuksia. Ei riitä, että otamme to- osaksi EU-säädäntöä muiden asetusten säännöksiä. Tämä vähentää uskottavuutta ja vaarantaa yhteispäätösmenettelyn ja institutionaalisen tasapainon. Meidän olisi pyrittävä nopeasti saman alueellisten kalastuskomissioiden hyväksymät muutokset EU-lainsäädäntöön. Tämä on prioriteetti, joka on mainittu näissä omissa sopimuksissa. Yhteisen lain säädännön, säädännössä rikotaan kun toimimme näin hitaasti, teemme hallan itsellemme ja rikomme Lissabonin sopimuksen henkeä. Pyydämme, että komissio tulevaisuudessa toimii nopeasti, kun se siirtää näitä uusia säännöksiä EU-lainsäädäntöön niin, että laittomat toimet eivät pääse heikontamaan tilannetta kalastusalalla. Sitten Gallagher puolitoista minuuttia. Eh, Puhemies, komissaari Danaki, ah, haluaisin ensin onnitella ja kiittää molempia esittelijöitä mietinnöistään. Ja Rova Fraakan mietintö, se hyväksyttiin enemmistöllä. Kaikki hyväksyvät nämä kompromissitarkistukset pyritään varmistamaan, että pitkän aikavälin säilyttäminen ja optimikäyttö kalakantavaroissa Lounais-Atlantin alueella toteutuu. Näin saadaan aikaan kestävää ympäristöystävällistä hyötyä. Haluaisin tietysti tarttua tilaisuuteen ja osoittaisin tämän kiistan, joka liittyy makrillin kalakanta on, kalastaa myös. Tällä alueella on tärkeää, että tämä kiista ratkaistaan mahdollisimman nopeasti liikakalastus makrelin kohdalla tuhoisalla tavalla vaikuttaa tuleviin saaliisiin. On ratkaisevan tärkeää, että kalakantaa kalastetaan kestävällä tasolla ja kaikkien pitäisi tätä periaatetta noudattaa. Ymmärrän, että viimeaikaiset neuvottelut Lontoossa eivät vieneet lopputuloksen, vaikka vaikka ymmärtääkseni neuvottelut jatkuvat ensi viikolla. Toivon kaikkia hyvää näille neuvotteluille ja toivon, että järki voittaa. Olen ymmärtänyt niin, että te komissaari tulette arvioimaan tilannetta keskustelun jälkeen 26. päivä ja Hyvä, olen tyytyväinen Euroopan vahvasta kannasta, jonka se on päättänyt ottaa te, komissaari. Teidän pitää varmistaa, että tämä yhte, nämä yhteisesti hallinnut kannat tarkoittaa tervettä kalakantaa jatkossa. Ja lopuksi me emme, meillä ole varaa toistaa menneisyyden virheitä <clears throat> mitä tulee valko valaaseen. Meidän emme voi vaikuttaa kielteisesti tähän makrilin. Kiitos ja Violetta sitten kaksi minuuttia. Supporting the reports which are... Kiitos puhemies. Näiden mietintöjen yhteydessä minäkin haluan tehdä lausua jotakin yleisempiä kommentteja, jotka koskevat kansainvälisiä kalustussopimuksia. Jos tällaiset sopimukset menestyvät, niin silloin kaikkien, pitää, kaikkien osapuolten pitää olla sitoutuneita sopimuksissa sovittaviin toimiin. Tarvitaan myöskin tieteellisiä asiantuntijaneuvoja kalastuksen hoitosuunnitelmien pohjaksi. Oma kalastaja, kansakuntani Skotlanti on sitä mieltä, että EUn rooli kansainvälisissä kalastussopimuksissa ei ole ollut mikään varsinainen menestystarina. Ne esimerkiksi tuovat mukanaan lähes sellaisia kalastusrajoituksia, joita on mahdoton toteuttaa. Makrilliin ovat täällä muutkin puhujat viitanneet ja niin viittaan minäkin. Skotlannin arvokkaalla kalastuksella on vaikutuksia kaikkiin EUn kansainvälisiin kalastussopimuksiin. Emme voi hyväksyä sellaista tilannetta, jossa kalakannat joutuvat uhanalaisiksi ja on olemassa riski, että yksipuolisesti pyydetään kannat tyhjiksi. Toivotan komissiolle onnea näiden kiistojen ratkaisemisessa ja olen varma, että komission jäsen tietää, kuinka voimakkaasti skotlantilaiset tuntevat tässä asiassa. Hän äskettäin kävi meillä vieraisilla. Toivon, että komissio pitää mielessä sen toiveen, että tarvitsemme tieteellistä asiantuntijatietoa suunnitelmien pohjaksi ja kalastuksenhoitosuunnitelmien pohjaksi. Ja ennen, takia, ennen kaikkea tarvitaan kannusteita niille, joita nämä suunnitelmat koskevat, siis kalastus, kalastajayhteisölle. Kiitos ja Sarbu, yksi minuutti laiton sääntelemätön ja ilmoittamaton kalastus tuohon rannikkoseuteen. Sillä on erittäin haitallisia vaikutuksia meri-ekosysteemeihin ja se on vaara e, kalan varaille. Tarvitaan askel eteenpäin, jotta voidaan omaksua NEAFkin säännöksen tarjota lisää tarkistuksia ja valvontaa. Tätä edellytetään meiltä yleissopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi ja Atlantin kalavarojen hallinnoimiseksi. Asetuksen soveltamisala ei anna meille mahdollisuutta keskittyä kaikkiin näihin liskalastukseen liittyviin ongelmiin. Tiedämme, että tuhansilla aluksilla on lippu, joka kuuluu maahan, jotka eivät halua, eivätkä voi noudattaa kansainvälistä sääntelyä. Näillä aluksilla työolosuhteet ovat lähellä orjuutta. Kiitoksia. Sitten ilman puhujalista ensin Sikirski, yksi minuutti. Mr. Sikirski, for one minute, catch the eye. konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie puhemies yleissopimukset tulevasta yhteistyöstä lounaisatlantilalla näitä sopimuksia pitää harmonisoida kun ajatellaan tämänhetkisiä haasteita, siksi niitä pitää muuttaa. Nämä muutokset koskevat sitä, miten ihanteellisesti voidaan käyttää hyväksi olemassa olevia kalavaroja ja riittävällä tavalla hallinnoidaan kalaresursseja ja suhtaudutaan järjestelmästi kalastuksen. Kolmanneksi pitäisi toimia laitonta kalastusta vastaan. Kaikki nämä muutokset lisäävät kestävää kalastusta, mutta on välttämätöntä valvoa kalastusprosessia kaiken aikaa ja valvoa myös kalakantoja ja niiden määriä ja tätä, tältä pohjalta tehdä päätöksiä, oikeita päätöksiä. Hourau ja Enna Lepto. Oro, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Kun neuvoteltiin tästä sopimuksesta Euroopan unionin valtuuston johtaja sitoutui siihen, että annetaan Saint-Pierre Miquelonin kalastajille Ranskan turska kiintiöt. Tämä myönnytys ei käy ilmi näistä sopimuksista ja minä pyydän Saint Pierre Miquelonin kalastajien nimissä tämän myönnytyksen vahvistamista ja tämän sopimuksen ja tämän myönnytyksen virallistamista näyttää siltä, että siihen riittää yksinkertaisesti kirjeen lähettäminen sen jälkeen, kun nämä, kun nämä sopimukset on lopullisesti vahvistettu. Voisiko Euroopan komission jäsen antaa meille täsmennyksiä tästä asiasta. Kiitoksia. Kiitos Ferreira, jäänälepto. Ferreira, yksi minuutti. Kiitos puhemies, komission jäsen. Kansainvälisiä sopimuksia koskevat kalastussopimukset ovat tarpeen, jotta voidaan taata kestävä kalastus ja kalakantojen säilyminen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Alueelliset kalastusjärjestöt tarvitsevat kuitenkin kumppanikseen myös erilaisia tehokkaita toimia kalastuksen valvomiseksi. Ja etenkin laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus pitää saada kitkettyä pois. Jäsenvaltioilla on yle, yhteisen kalastuspolitiikan ja monenvälisten sopimusten puitteissa paljon mahdollisuuksia toimia näissä asioissa. Ja komission ei pidä sivuttaa tätä tosiseikkaa. Komission on seurattava kontrollien menetelmien kehittymistä ja vaadittava edistysaskeleita näillä alueilla ja on myös taattava, että on käytettävissä asianmukainen lainsäädäntö, rahoitusvälineet ja muut keinot, jotta voidaan säädellä liskalastusta. Τέλος, ο κύριος Σόμπερμαερ, sitten Oberman yksi minuutti. Tack, herr president, auf der Jahrestagung. Kiitos puhemies. NAFON vuosikokouksessa käsiteltiin Ottavan sopimusta, joka solmittiin jo vuonna 1972. Ja on todellakin tärkeää edelleenkin kiinnittää huomiota kestävään kalastukseen, jotta myös tulevat sukupolvet pystyisivät nauttimaan meren antimista. Pienet ja paikalliset kalastajat ja heidän perheensä, näiden elanto ja toimeentulo on taattava. On kuitenkin otettava huomioon sekin, että kaikkia kalastusvälineitä ei pidä sallia, esimerkiksi sellaisia, joissa käytetään sähköä hyväksi. Ja kuten sanottu, tulevien sukupolvienkin on pystyttävä harjoittamaan kalastusta. Kiitos. Sitten tämän keskustelun päätteeksi komission jäsen Damanaki, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Haluaisin jälleen kiittää uudestaan kahta esittelijää erinomaisesta, työstä ja kiitän myös kaikkia parlamentin jäseniä heidän kommenteistaan. Ymmärrän, että nämä ovat erittäin tärkeitä mietintöjä todellakin, koska näiden tarkist- muutosten jälkeen tilanne drastisesti paranee. Erityisesti se parantaa valvontaa ja vahvistaa meidän kantaamme, miten suhtaudumme laittomaan kalastukseen. Olen kaikkien kanssa samaa mieltä siitä, että laiton kalastaminen on kysymys, johon meidän pitää tarttua, koska se tuhoaa kalakantojen kestävyyttä. Se on myös iso uhka rannikkoyhteisöillemme, koska jos resurssien kestävyys romahtaa jälkikäteen, rannikkoyhteisöt eivät enää saa minkäänlaista elinkeinoa tulevaisuudessa. On erittäin tärkeää turvata valvonta raporto- äh, ja muutokset näihin suunnitelmiin. Tämä voi auttaa meitä paljon. Haluaisin vielä korostaa, että minä ymmärrän, että tarvitsemme enemmän resursseja ja ehkä enemmän rahoitusta, kyllä, jotta saamme aikaan hyvän täytäntöönpanon, mitä tulee näihin sääntöihin. Me teemme parhaamme. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä hallinnoidaan kriisiä, mutta joka tapauksessa teemme todellakin parhaamme. Minulla on vielä yksi viimeinen kommentti. Haluaisin hiukan avustaa tässä yhteispäätösmenettelyssä komission parlamentin neuvoston kesken. Siinä tapauksessa haluaisimme muuttaa näitä päätöksiä ja siirtää ne lainsäädäntöömme. Olen teidän kanssanne samaa mieltä siitä, että nämä alueelliset kalastusjärjestöt ovat äärimmäisen tärkeitä meidänkin politiikallemme ja meidän todellakin täytyy tehostaa niiden toimintaa, jotta voidaan tarttua laittomaan kalastuksen kautta maailman. Olen myös samaa mieltä siitä, että jos me voimme varmistaa sen, että meidän periaatteemme toteutuvat käytännössä kansainvälisesti silloin kalakantojen ja kalastuksen kestävyys on paljon paremmalla pohjalla. Olen myös kovasti iloinen näistä ehdotuksista koskien sitä, miten tehostamme yhteistyötä ja niistä ehdotuksista, jotka koskevat sitä, miten voidaan saada aikaan kansainvälinen rekisteröinti kalastusalusten kohdalla aikaiseksi, mutta meidän pitää kuitenkin vielä tehdä paljon ennen kuin pääsemme tähän tavoitteeseen. Joten jos me haluamme todella jatkaa ja tehostaa tätä yhteistyötä, kansainvälistä yhteistyötä, silloin meidän täytyy nopeasti täytäntöönpanna päätöksiä, joita näissä järjestöissä on tehty. Tämä on syy sille, miksi komissio pyytää enemmän delegointia säädöksiä näissä kysymyksissä. Luonnollisesti me kunnioitamme yhteispäätösmenettelyä. Me ymmärrämme, että olemme uudessa ympäristössä tällä hetkellä ja me todellakin ymmärrämme, että neuvosto ja parlamentti päätätte, mitä toimivaltuuksia voitte antaa meille. Mutta joka tapauksessa haluan vielä korostaa sitä, että kyse ei ole vain komission ongelmasta. Tässä on kyseessä kansainvälinen maine, EUn maine, joka on pelissä. Jos me lykkäämme äh, päätösten äh, lainsäädäntöön siirtämistä päätöksen, jotka tehdään ka- ka- ka- alueellisessa järjestössä. Siksi tarvitsemme tässä parempaa balanssia. Me tarvitsemme tasapainoa, olen teidän kanssanne samaa mieltä, sitä tarvitaan näiden meidän kolmen toimielimen välillä, mutta olen valmis keskustelemaan parlamentin kanssa erityisistunnossa siitä, miten nämä ö, yleissopimukset alueellista kalajärjestöstä saadaan siirrettyä tehokkaammin EU-lainsäädäntöön. Kiitoksia. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, chciałem podziękować wszystkim e, koleżankom i kolegom za dzisiejszą debatę. Kiitoksia kovasti. Haluaisin kiittää kaikkia tämän päivän keskustelusta. Uskon, että olemme yhtä mieltä näistä tarkistuksista, joita on tehty. Ne ovat välttämättömiä tarkistuksia. Haluaisin kiittää Rova Fragaa että hän on johtanut työtämme valiokunnassa, mutta ensiksi se kiittää teitä komission jäsen. On suuri ilo olla teidän kanssanne yhteistyössä ja kiitän kovasti teidän sanoist, teitä teidän sanoistanne. Huomaan, että te ymmärrätte nämä jatkuvasti muut, tämän jatkuvasti muuttuvan dynamiikan EU-toimielinten kesken. Tässä tapauksessa tarkistukset yleissopimukseen, niin voimme vain hyväksyä nämä muutokset ja tukea niitä. Mutta tästä eteenpäin uskon, että neuvottelut tulevat etenemään niin kuin ne pitäisikin. Nopeasti, ripeästi, avoimesti. Kiitoksia kovasti, Rova Kossaari, teidän puheenvuorostanne ja toivon jatkolta yhtä hyvää yhteistyötä. Kiitoksia ja sitten lopuksi Fraga Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Haluaisin sanoa komission jäseneltä tämä esimerkki viimeisimmästä NEAFKin asetuksesta, jonka hyväksymme huomenna, ei ole hyvä esimerkki, koska se, mitä nyt tapahtui, on juuri se, minkä haluamme välttää. Komissio tekee ehdotuksen myöhään. Menettely on nyt muuttunut. Kuulemismenettelystä olemme siirtyneet yhteispäätösmenettelyyn ja lisäksi koko ehdotus on muutettu yhteispäätösmenettelyn alla. On, nyt juuri tämä vältetään tässä kompromississa artikla 48 asetuksessa on artikla, jossa käsitellään tämän asetuksen muutosta tulevaisuudessa niin, että se voidaan siirtää EUlla säädöksiin juuri suurin os, suurimmassa osassa eh, osaa olemme onnistuneet tähän säädösvallan siirtoon ja vain ah, joissakin kohdissa säilytimme yhteispäätösmenettelyn, joten tulevaisuutta ajatellen tämä tulee toimimaan paremmin. Minä olen täällä julkisesti sitoutunut siihen, että mikäli tulevaisuudessa tämä ei toimisi hyvin, ja näin emme voisi täyttää velvoitteitamme, parlamentti olisi valmis tarkistamaan tilannetta. Uskon, että olemme tehneet merkittäviä ponnistuksia ja nyt meillä on hyvä lähtökohta Olemme varmoja siitä, että komissio tulee hyödyntämään näitä uusia toimivaltuuksia, jotka neuvosto ja parlamentti on sille myöntänyt. Kiitoksia puhemies, kiitoksia rouva komission jäsen. Olen aivan varma, että tämä tulee toimimaan paljon paremmin kuin mitä tähän asti tilanne on ollut. Ainakin hyvä komission jäsen, teillä on välineet, että näin käy. Kiitos kollegoille ja kiitos komission jäsenelle. Keskustelu tästä aiheesta on päättynyt ja huomenna kello 12.30 äänestetään aiheesta. Nyt meillä on sitten minuutin puheenvuorojen vuoro. Mutta pidämme nyt minuutin tauon, ei pidempää taukoa kuin minuutin tauko.